Seuraavaksi ryhdymme keskustelemaan Somaliasta. Ensimmäisenä päätöslauselman laati edustaja Korau. Somalia long run in armed situation continues to leave civilians dead. Kiitos puhemies. Somalian sisällissota sodassa on kuollut valtava määrä ihmisiä. UNHCR on raportoinut, että että lähes 28 000 ihmistä on uusien sotilaallisten toimien vuoksi joutunut lähtemään kotoaan. Humanitaarisen alan kansalaisjärjestöt kertovat järkyttävistä olosuhteista näillä leireillä. Muun muassa raiskaukset ovat arkipäivää. Ihmisoikeusjärjestöt ja YK-missio Somaliassa – ovat todenneet, että esimerkiksi oikeudenkäynnit eivät ole reiluja ja nyt odotellaan myös uusia vaaleja. Euroopan unionin tulisi tukea kaikkia toimia kansalaisten väestön tilanteen parantamiseksi. Somalian hallitus hallitus eh, ei yksin rauhaa ja vakautta saa aikaan. Samoin eh, ne, jotka ovat tehneet ehm, väärinkäytöksiä ja rikkoneet ihmisoikeuksia on saatava vastuuseen. Toivomme, että tämä päätöslauselma eh, osuu maaliin. Al-Shabaabin karkottamisesta Mogadishusta on kulunut miltei viisi vuotta. Turvallisuustilanne Somalissa on selkeästi tämä mitä parantunut. Nyt maa menossa kohti demokraattisia vaaleja. Ja tämä kehitys, myönteinen kehitys on tervetullutta. Siitä huolimatta tilanne on erittäin monenkirjava. Eilen naapurimaiden johtajat olivat mukana huippukokouksessa Mogadishussa ensimmäistä kertaa monen kymmenen vuoteen. Nyt ei pidä kuitenkaan jättää huomiota, että paria viikkoa aikaisemmin vähintäänkin kymmenen ihmistä sai surmansa terroristi-iskussa presidentin palatsin ulkopuolella. Jatkuva ja parannettu EUn tuki Amisomille on siksi erittäin tärkeää. Yhtä tärkeää on varmistaa poliittinen tuki merirosvuoden vastaiset toiminnalle. Nyt Atalanta-missio Intian valtamerellä Somalian edustalla tarvitsee vahvistusta. Henkilökohtaisesti kannustaisin käymään virallisia keskusteluita Somalia maan edustajan kanssa Mogadishan hallituksen lisäksi. Kansanäänestyksessä ei koskaan hyväksytty Somalimaan itsenäisyyttä. Tämä asia täytyy ottaa rahmasten keskusteluiden kohteeksi. Vuoden 1991 päätös oli hankala kummankin osapuolen kannalta ja pitkän aikavälin vakaus koko Afrikan sarvessa on siksi vaarassa. Honorable Kelam. Edustaja Kelam, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen Somalian asemaan strateginen vakauden palauttaminen ja turvaaminen terrorisiskuilta on erityisen tärkeää, niin että kahden vuodenkymmenen sisällissota ja al-Shabaab-terrorismi saadaan suitsittua. Mikään ei ole nyt äh, taatua äh, terroristi-iskut Mogadishussa osoittavat, että Al-Shabaab on yhä aktiivinen. Sen vuoksi tarvitsemme tehokasta tukea poliittiselle prosessille. Matka on vielä pitkä kohti vuoden 2020 vaaleja. Poliittisia puolueita on perustettava, mutta ennen kaikkea täytyy palauttaa sananvapaus ja antaa riippumattoman ihmisoikeuskomission toimia. Afrikan unionin rauhanturvajoukkojen rooli on tärkeä koska turvallisuustilanne on hankala monissa maan eri osissa. Kuten raportti toteaa, ei voi olla turvallisuutta ilman kehitystä, eikä kehitystä ilman turvallisuutta. Jotta tämä noidankehä saadaan äh, rikottua, tarvitaan yhteistyötä. Edustaja Ceranzova. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puhemies. Somalian äh, ihmiset äh, kärsivät edelleen ja totta on, että Somalian ongelmat ovat äh, ehkä enemmän hallinnassa kuin kymmenen vuotta sitten, mutta somalialaiset eivät edelleenkään ole turvassa kotimaassaan. Nyt tarvittaisiin demokraattisesti valittu hallitus, hallitus joka on kyllin voimakas takaamaan kansalaistensa turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tätä varten tarvitaan myös vakaat oikeusvaltioperiaatetta puolustavat toimielimet. Tulevien vaalien on oltava reilut ja avoimet ja ne ovat ensimmäinen askel kohti parempaa tulevaisuutta. Somaliassa on käynnissä merkittävä poliittinen muutos ja kansainvälisen yhteisön on joka tapauksessa sitouduttava maan tilanteen parantamiseen. Jos nyt vetäydyttäisiin, vesitettäisiin se edistys, jota hiljalleen on aikaan saatu. Me emme pääst, saa päästä Somaliaa ää, terroristien käsiin. Honorable Sebastián. Edustaja Sebastián. Señor presidente, Kiitos puhemies. Komission jäsen Somalian tilanne on kestämätön. Al-Shabaab ja muut terroristijärjestöt ovat suuri uhka. Miljoona ihmistä on lähtenyt kodeistaan kotimaan sisällä. Toinen miljoona on leireillä naapurimaissa öö, lehdistövapaus, vapautta ei ole, internettiä sensuroidaan, on pidätyksiä, mielivaltaisia pidätyksiä, ihmiset kärsivät, kaikkein eniten kärsivät lapset, joita esimerkiksi eri osapuolet rekrytoivat lapsisotilaiksi, Euroopan unioni on antanut kehitysrahaston kautta maalle rahaa, mutta nyt meidän on myös valvottava tehokkaasti näiden rahastojen varojen käyttöä, mihin rahat menevät. Tämän lisäksi olemme kuulleet väärinkäytöksistä, joihin ovat syyllistyneet muun muassa Afrikan unionin sotilaat ja muut maahan vakautta tuovat voimat. Esimerkiksi naisten raiskaukset ovat näiden taholta arkipäivää. Nyt toden totta myös Euroopan unionin on toimittava ja meidän on vedottava tehokkaasti niihin maihin, jotka ovat ottaneet pakolaisia, jotta pakolaisia ei pakotettaisi maahan, joka, jonka vakaus on vaakalaudalla, joka ei ole turvallinen. Kiitos. Edustaja Sebastia, teille esitetään kysymystä sinisen kortin nojalla. Sopiko tämä teille? Sopii, sopii, antaa mennä vaan. Edustaja Funzulika. Grazie, presidente. Kiitoksia paljon, puhemies. Arvon kollega Sebastian. tilanne Somaliassa on todellakin järkyttävä. Varsinkin lasten tappaminen on järkyttävä. Yli 2000 kuoli viime vuonna Ettekö tekin usko, nyt kun Stylian Nilis on täällä paikalla, että Euroopan unionin pitäisi ottaa käyttöön ohjelma, jolla autettaisiin somalialaisia lapsia? Euroopan unionin pitäisi auttaa somalilapsia saamaan parempaa terveydenhoitopalvelua ja koulutusta. Ettekö ole samaa mieltä? Olkaa hyvä. Kiitokset parahin kollega. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Minun on pakko olla samaa mieltä kanssanne. Tämän on oltava prioriteetti Euroopan unionille, siis huolehtia näistä lapsista, jotka rekrytoidaan sotilaiksi, jotka taistelevat sodassa ja jotka käyttävät val- kauheita aseita ja jotka eivät saa olla lapsia, tavallisia ihmisiä kasvaa tavallisiksi ihmisiksi tulevaisuudessa. Eli tämän on ehdottomasti oltava EUn prioriteetti. Tuen aloitettanne. Onorevoli Panzeri. Edustaja Panzeri. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Aseellinen konflikti, joka Somalia on runnonut jo vuosien ajan, on aiheuttanut valtaisia ongelmia huolimatta siitä, että hallitus on pyrkinyt luomaan jonkinlaista poliittista vakautta maahan uudistusprosessi, joka olisi tarpeen varsinkin turvallisuuden ja oikeusvaltion puolella, on jumiutunut. Lehtimiehiä uhkaillaan, eikä se noudata muutenkaan kansainvälisiä normeja heidän kohtelussaan. Presidentti allekirjoitti hiljattain uuden lain, joka koskee mediaa ja lehtimiesten toimintaa. Siellä käytännössä rajoitetaan ilmaisun vapautta tuon lain kautta sananvapaus ei toteudu. Vaaliprosessi on prosessi, jonka yhteydessä täytyy kansainvälisesti painostaa niin, että lehtimiesten suojelu ja lehdistön ja tiedon välityksen vapaus ja ilmaisuvapaus saataisiin taas toteutumaan mukaan luettuna ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ihmisoikeuksia on poljettu jalkoihin Somaliassa räikeällä tavalla señor presidente, señor comisario. Kiitos puhemies komission jäsen. On arvioitu, että seitsemän miljoonaa ihmistä Somaliassa eli 38 prosenttia väestöstä kärsii joko kotipaikallaan kuivuudesta tai on joutunut pakko siirtymään ja mm, terroristiryhmät sekä merirosvot äh, tekevät tilanteesta yhä vaikeamman ja Afrikan unionin sotilasmissio äh, paitsi katsoo sormiensa läpi äh, tätä rikollista toimintaa, joskus, joskus jopa osallistuu siihen ja syyllistyy itse rikoksiin tällä hetkellä ajetaan vain geostrategisia ja kaupallisia intressejä ja meidän tulisi ehdottomasti olla johdonmukaisia. Vakaus ja rauha voidaan saada ainoastaan kestävän kehityksen, sosiaalisen kohesion sekä demokratian pohjalta, kun ihmisoikeuksia ja ihmisten äh, ihmisarvoa kunnioitetaan. Kiitos. Edustaja äh, Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Kiitos puheenjohtaja, puhemies ja komission jäsen. Somalian kohdalla me puhumme valtiosta, joka viimeisten vuosikymmenten aikana on itse asiassa murentunut ja kansalaiset eivät ole voineet vaatia mitään oikeuksiaan. Tässä erityistapauksessa minusta on erittäin tärkeää taata perusturvallisuus niin, että yhteiskunnan perustoja voidaan jälleen ryhtyä rakentamaan – Euroopan unioni yhdessä Somalian paikallisten kumppaneiden kanssa, esimerkiksi YK kanssa, äh, voisi tehdä yhteistyötä, jotta Somaliasta tulisi jälleen valtio, joka voisi täyttää perustehtävänsä valtion, jonka kansalaisten ei tarvitse pelätä sitä, vaan voivat äh, laskea sen tuen varaan kun heidän henkensä ovat uhattuja esimerkiksi yksityisarmeijojen taholta, jotka valvovat tiettyjä alueita. Meidän täytyy auttaa rakentamaan Somaliaa valtioksi, jossa pidetään kiinni ihmisoikeuksista ja jossa esimerkiksi tämä olisi hyvä mahdollisuus vuonna 2020, jolloin vaalit järjestetään. Kiitos puhemies. Tänä vuonna maassa järjestetään vaali, että Somalialla on nyt meneillään siksi merkittävä siirtymäkausi. Nyt on kaikkien kannalta mielekästä, että tätä tilaisuutta ei, ei nyt hukata. Parannuksia pitäisi saada aikaan, mutta parannuksia ei tapahdu, ellei perusoikeuksia kunnioiteta ja ellei jonkinlaista vakautta edes saada aikaan. Meidän täytyy varmistaa, että Afrikan unionin rauhanturvajoukot, Amisom-joukot tekevät työnsä ja suojelee siviilejä ja vastuutilvellisuus varmistetaan onkin kun on kyse kaiken tyyppisistä väärinkäytöksistä ja sukupuolisesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä suurin Amisomin tukija on EU. Siksi EUlla voi olla tärkeä rooli, kun se valvoo ohjelmien toteutumista. Lisäksi se voi edistää tutkimuksia ja tutkinta- ja syytetoimia. Kehottaisi myöskin Somalian viranomaisia, myöskin paikallisia alueellisia viranomaisia lopettamaan lehtimiestien sortamisen. Lisäksi täytyisi pystyä välttämään taistelemaan Al-Shabaabin tekemiä terroristi-iskuja vastaan, ja varsinkin nuorempaa sukupolvea pitäisi suojella. Edustaja Aziz. E Kiitos. Maaliskuussa Elokuussa äh, Al-Shabaab toteutti useita terroriiskuja Somaliassa. Myös äh, äh, YK YKn henkilökunnan tukikohtaan tehtiin isku. Meidän täytyy puuttua tähän. Afrikan unionilla on siellä rauhan ylläpito toiminta ja meidän täytyy auttaa heitä, että saadaan aikaa vakautta ja sovintoa. EU rahoittaa Afrikan unionin joukkoja useilla miljoonilla. Tämä tuki pitää varmistaa ja ehkäpä sitä pitää vielä kasvattaa, mutta se on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan parempaa valvontaa. Emme me voi rahoittaa näitä ryhmiä kun usein kuullaan, että nämä ryhmät olisivat hyökänneet siviilejä vastaan heitä ei saa vapauttaa. Sitten me puhujan listaa. Ja toteaisin, että voin antaa pelkästään kahdelle puhujalle puheenvuoron, koska olemme aikataulusti jäljessä. Edustaja Pospisil. No, no. Edustaja Pospisil. Mikro, please. Pistäkää mikrofoni päälle. chci podpořit své... Kiitoksia paljon puhemies. Haluaisin todeta, että tuen kollegoitani tässä pyrkimyksessä. On hienoa, että tänään puhutaan Somaliasta. Kuten täällä on tullut jo todetuksi, me odotamme uudistuksia maan suunnalla myöskin syyslokakuussa, kun järjestetään vaalit. Vaalit kun ovat tulossa, toivon mukaan tulee myöskin parannuksia tilanteeseen niin varsinkin lapsia pitäisi auttaa. Lapset kärsivät valtavasti maan talouden tilanteesta ja muusta tilanteesta. Maassa täytyy varmistaa demokraattinen prosessi ja sen eteneminen. Nyt pitää varmistaa, että uudistukset toteutuvat ja valitsivat hyvin niin, että päästään vuoteen 2020 ja sen vuoden vaaleihin. Mikäli tämä demokraattinen prosessi jatkuu, niin on todellakin tarpeellista tukea, jotta demokratiaprosessin jatkuu. Meitä tukea tätä maata ja varsinkin lapsia. Sitten edustaja Marias. Kiitos puhemies, minä tuen tätä päätöslauselmaa. Olen oikeastaan yksi allekirjoittajistakin. Tänä vuonna 2016 ähm, tilanne äh, Somaliassa on heikentynyt ja verenvuoto on jatkunut Mm, nythän nämä äh, murhaaminen ja sisäiset, sisäinen konflikti on jatkunut jo 25 vuoden ajan. Näin Somaliasta on tullut yksi Afrikan köyhimpiä maita ja monet äh, maat äh, ovat nyt yhdessä pohtineet sitä, mitenkä Al-Shabaab-islamistit voidaan pitää poissa vallasta. Viimeisten 25 vuoden tilanne tietenkin puhuu omaa karua kieltään. Meidän ei tule mennä mukaan tähän poliittiseen peliin, joka on käynnissä Afrikan saarvessa. Kristityt kärsivät tämänhetkisestä ilmapiiristä. Komission jäsen Stylianides. Tämä on erittäin hyödyllistä ja rakentavaa keskustelua. Tunnen Somalian tilanteen hyvin, koska olen vieraillut maassa ja tavannut siellä ministereitä ja muita viranhaltijoita. Mitä koulutukseen tulee, voin sanoa kollegoilleni, että olen jo ottanut esiin koulutusalan hätäapuprojektin, joka kautta me haluamme auttaa nuoria. Sitä halutaan laajentaa. Keskitymme koulutukseen juuri tähän osa-alueeseen Somaliassa. On tärkeää, että tätä hanketta viedään eteenpäin. Somalia on usein päässyt otsikoihin Harvoin otsikot ovat olleet myönteisiä. Vuosikymmenten ajan maassa on käyty sisällissotaa. Viime vuosina on nähty pientä hidasta edistystä kohti demokratiaa ja valtion rakentamista. Vaaliprosessi ei toteudu yleisen äänioikeuden pohjalta. 14 000 ihmistä tulee olemaan mukana vain murtosa väestöstä. Tämä on kuitenkin parannusta vuoteen 2012 mennessä, jolloin 135 klaanin vanhinta valitsivat parlamentin jäsenet. Tämä pitäisi olla askel eteenpäin kohti yksi henkilö, yksi ääni periaatetta vuoteen 2020 mennessä. EUn täytyy olla mukana vaalien valvomisessa. EU on aina pitänyt kiinni siitä, että Somalia pitää perä, Somalta pitää peräänkuuluttaa sitä, että he pitävät kiinni siitä periaatteesta, että naisiakin on päässyt parlamenttiin, ihmisoikeuksia on poljettu sisäsodan aikana, naisia, lapsia, sisäisiä siirtolaisia, he ovat kaikki joutuneet maksamaan kaikkein raskaamman hinnan tilanteesta. Perheväkivalta, naisiin kohdistuva väkivalta. Nämä ovat erittäin yleisiä ilmiöitä, vaikkakin Somalia on ratifioinut lasten oikeuksien sopimuksen. Lapset ovat kuitenkin aseellisten konfliktien uhreja, kummankin osapuolen uhreja. Nyt on ryhdytty pistämään maassa täytäntöön uutta toimintatapaa EDHRn avulla. Siinä aivan erityisesti edistetään ihmisoikeus- ja turvallisuustilannetta. Yksi tavoite on yhdistää ihmisoikeusaktivisteita hallituksen toimintaan mukaan luettuna poliisin toiminnassa ja oikeuslaitoksen puolella halutaan varmistaa, että oikeuteen perustava oike- oikeuteen pääsy varmistetaan uhreille mukaan luettuna sukupuolisen väkivallan uhreille. Sa- tällä pystytään rikkomaan rankaisemattomuuden kulttuuria, joka on suojellut tällaisten rikosten tekijöitä. Mitä kuolemantuomioon, tulee, on erittäin huolestuttava tosiasia, että käytännössä Somaliassa tuotantoon kuolemantuomioiden päätäntöönpanon kielto on käytännössä lopetettu Somalia on nyt menossa kohti vaaleja. YK julkaisi määräkäs kertomuksen hiljattain, joka liittyy ilmaisun vapauteen. Ilmaisun vapaus on erittäin tärkeä asia, kun rakennetaan demokraattista valtiota, varsinkin kun on kyse poliittisesta siirtymäkaudesta. Silloin täytyy antaa tilaa kansalaiskeskustelulle. Somaliassa lehtimiehet ovat tämän keskustelun keskiössä, joita joutuvat jatkuvasti sortotoimijan kohteeksi. Heitä vainotaan ja pidetetään. Joitakin medioita on suljettu. Tutkinta- ja syytetoimet toisivat mukaan auttaisi poistamaan rankaisemattomuuden ilmapiirin oikeuslaitoksen uudistukset olisivat tarpeellisia, että voitaisiin varmistaa oikeusvaltion periaate maassa eri yhteisöt ovat toipumassa Al-Shabaabin hyökkäyksistä. Heidän täytyy voida myöskin saada rauhan osinkoja sen jälkeen, kun vuosikymmenten ajan he ovat joutuneet elämään pelon vallassa. Euroopan unioni tekee yhteistyötä Somalian kanssa voidakseen auttaa näissä asioissa. Jatkossakin teemme näin uuden johdon alaisuudessa. Kiitoksia. Thank you very much, Commissioner. Kiitos paljon komission Keskustelu päättyy tähän.